että puhemies on saanut myös pyynnön, että herra Klintz nimettää sen Sveitsin ja Norjan delegaation ja EU-Islannin parlamentaarisen yhteiskomitean ja Euroopan talousalueen yhteisen parlamentaarisen komitean Rava Nachtetal, Intia, delegaatio Rava Müller, Australian ja uuden siirtolainen delegaatio Rava Hirsch, EU, Turkki, par- parlamentaarisen yhteiskomitean F DD-ryhmältä on, pyyt- on tullut pyytö, että herra Möten äh, tulisi kansalaisvapauksien, naisten oikeuksien valiokuntien jäseneksi ja taksun valiokuntaan. Onko kommentteja? Jos ei huomiota ole, nämä nimitykset hyväksytään.